listalla seuraavaan asiaan. Komission työohjelman 2016 valmistelu ja komission julkilausuma. Haluaisin heti sanoa, että tämän esityslistakohdan keskustelussa meillä ei ole ollenkaan keskustelua ilman puhujalistaa eikä voi käyttää sinisiä kortteja. Ensimmäisenä puheenvuoron saa komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tasan kymmenen vuotta sitten Lontoossa 52 ihmistä kuoli ja satoja loukkaantui kauhistuttavassa terrori-iskussa. Minä muistan elävästi nuo päivät. Minä muistan miten silloin solidaarisuutta ilmaistiin valtavasti Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, EU:ssa, mutta myös koko maailmassa. Haluan tämän mainita puheeni aluksi tänään, koska uskon todella, että me eurooppalaisina, mikä sitten kantamme onkaan Euroopan yhdentymisestä, tuona hetkenä me kaikki tunsimme sen, että meillä on yhteinen kohtalo. Sillä mitä sitten muuta teemmekään oikein tai väärin, meillä on silti yhteinen velvollisuus taistella kansalaistemme turvallisuuden puolesta. Me, meidän velvollisuutemme on taata, että nämä barbaarit, nämä ihmiset, joiden, joiden ajattelu on täysin vääristynyt, että nämä nihilistit eivät pysty aiheuttamaan tuhoa Euroopassa. Tämä on yksi niistä päähaasteista, joka kaikki meidän kansamme kohtaavat. Tämä menee pidemmälle kuin politiikka. Tässä on kyse ihmisarvosta ja yhteistä arvo, yhteisistä arvoistamme. Kun nyt katselen taaksepäin viimeisiä kah, ö, muutamia vuosia. EUlla on ollut edessään valtavia haasteita, terroris, haasteita terrorismi, maahanmuutto, tarve luoda työpaikkoja ja kasvua, tarve kohdata maailmantalouden muutokset ja Euroopan paikka niissä. Ja sitten taas tietysti Kreikan tilanne. Tämä on se kaikki, on kaikki taustana EU, EU-komission työohjelmalle. Nyt haluaisin puhua ensiksi komission työohjelmasta 2015. Yli puolet työohjelman kohdista on täysin tai suurimmaksi osaksi pantu täytäntöön parlamentin ansiosta, ansiosta strategisten investointien rahasto on ollut toiminnassa jo muutaman päivän. Me olemme käsitelleet digitaalisia sisämarkkinoita, maahanmuuttoa, sisäistä turvallisuutta ja oikeudenmukaisempaa verotuspolitiikkaa muun muassa. Nämä ovat suunnitelmia ja ne ajattavat lainsäädäntötakkaa tälle parlamentille tulevina vuosina. Jotkut näistä ehdotuksista on jo teidän pöydällänne, niitä tulee vielä enemmän mukaan lukien energiamerkintä, ehdotus, joka tulee vi- ensi viikolla. Kaiken kaikkiaan yli 40 lainsäädäntöehdotusta tulee näistä strategioista, jotka olemme jo e-, esitelleet. Tämä tulee näiden 140 ehdotuksen lisäksi, jotka jo on jo lainsäätäjien pöydällä, joten tuotkaamme tämä myytti siitä, että tämä komissio ei olisi tarpeeksi aktiivinen, kun lainsäädäntö on oikea vastaus isoihin kysymyksiin, niin silloin me käsittelemme näitä asioita aktiivisesti. Me käsittelemme myös tavaroiden ja palveluiden kauppa- ja investointistrategiaa. Me aiomme esitellä toimintasuunnitelman todellisen pääomamarkkina, pääomamarkkinaunionin luomisesta ja me annamme ensimmäistä lainsäädäntöehdotukset tärkeimmistä kysymyksistä. Ennen vuoden loppua me haluamme esitellä teille kattavan ja kipeästi tarvitun emu-paketin sosiaalisen ulottuvuuden tärkeys talous- ja rahaliitossa, mutta myös laajemmin on jotakin sellaista, mistä, mihin me olemme Junckerin kanssa sitoutuneita nuorisotyöllisyysaloitteen puitteissa haluamme antaa miljardin käyttöön tänä vuonna. Ja lisäksi me haluaisimme, että tänä vuonna vielä työllisyyd, työli, työpaikkaliikkuvuuspaketti tulisi hyväksytyksi. Ja kesän jälkeen me annamme ehdotuksia sosiaalipolitiikasta. Ennen kuin katson vuotta 2016, haluaisin eh, haluaisin kertoa tilanteesta, jossa tarvitaan kolme, kolmen ö, yhteistyötä. Me e, suunnittelemme tällä hetkellä tai neuvottelemme tällä hetkellä toimielinten välistä uutta sopimusta, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. Niko Schmidt on valtion edustajana ja Kiffe Hostaft on parlamentin edustajana tässä. Meidän ehdotuksemme ottaa ennen kaikkea vuosittaisen ja monivuotisen suunnittelun ja ohjelmoinnin huomioon. Me haluamme tehdä komission ja parlamentin välillä tiukkaa yhteistyötä. Me aiomme tätä puitesopimusta siis edelleen kunnioittaa ja kun kunnioitamme kaikkien toimielinten sopimuksen mukaisia rooleja, niin me voimme taata, että me voimme yhdessä saada aikaiseksi tehokkaita ja kunnianhimoisia tuloksia näiden, niiden haasteiden selättämiseksi, joita EU nyt kohtaa. Ja nyt sitten seuraavasta vuodesta ensimmäinen keskustelu pidetään komission kollegiossa viikon päästä ja sitten syyskuussa me arvioimme edistystä ja tulevia haasteita, kun Juncker pitää unionin tilapuheensa. Me hyväksymme 27 lokakuuta komission työohjelman ja sen jälkeen komissio aloittaa vuoropuhelun parlamentin kanssa puitesopimuksen mukaisesti. Me aiomme myös kuunnella yleisasioiden neuvoston ja jäsenvaltioiden palautetta. Aie kirje, kirjelmä lähetetään unionin tilapuheen yhteydessä eli syyskuussa tälle parlamentille. Voitte odottaa tasapainosta ja kohdennettua työohjelmaa. Se keskittyy pelkästään vuoteen 2016 ja se, sen puitteena ovat kymmenen Junckerin prioriteettia. Meidän strategiset agendamme, jotka olemme jo olemme esitelleet ja joita vielä tulee lisää tänä vuonna, tietysti luovat pääpuitteet. Me keskitymme siihen, että saamme tuloksia aikaiseksi, joita, joista olemme kertoneet jo. Nämä ovat siis tärkeimpiä kohtia komission työohjelmassa. Te tiedätte tämän jo ja tältä perustalta me teemme konkreettisia ehdotuksia. Ja sitten tietysti ensi vuonna on monivuotisten rahoituskehyksien välitarkastelun vuosi ja se on tietysti haaste kaikille toimielimille. Refit-ohjelmaan keskitytään paljon, sillä lainsäädännön uudistaminen ja ajantasaistaminen on jatkuvaa työtä. Ehdotuksia pitää uudistaa tai vetää pois, e, jotta voidaan myös varmistaa, että oikea lainsäädäntö tulee hyväksytyksi. Kaikkien ehdotusten pitää olla käytännöllisiä ja tulosperusteisia. Joitakin asioita pitää nopeuttaa, me keskitymme myös niihin. Toivon, että voimme tehdä parlamentin kanssa tiivistä yhteistyöstä ja, ja olen vakavasti sitä mieltä, että meidän pitää tuottaa parempia tuloksia. Poliittiset prioriteettimme ja suunnitelun linjaaminen voi tuottaa tulosta. Oli, oli kansalaisten mielipide sitten se, että EU on osa ongelmaa tai osa ratkaisua. Odotan innolla tämän parlamentin hyväksymää päätöslauselmaa tällä viikolla. Se on hyvä ohje nuora komissiolle. Tehkäämme yhteistyötä. Haasteita on niin paljon. Kansalaiset odottavat meiltä valtavasti tuloksia, joten tehkäämme yhteistyötä sen eteen. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Ja sitten poliittisten ryhmien puhujat EPP-ryhmän puolesta viisi minuuttia Josef Sayer. Kiitos, herra puhemies, varapuheenjohtaja. Me sanomme usein parlamentissa, että Eurooppa on vaikeassa vaiheessa historiassaan. Tällä viikolla me voimme ihan oikeutetusti sanoa näin, mutta se vain painottaa enemmänkin sitä, että meidän täytyy parentaa tehokkuuttamme unionissa. Kun keskustelemme komission työohjelmasta, se on yksi tällainen pyrkimys. Olen eh, iloinen siitä, että varapuheenjohtaja aloitti tällaisella inventoinnilla, koska tähän aikaan vuodesta voimme jo nähdä, mitä on saatu aikaiseksi, mitä on tapahtunut. EPPn nimissä voin vahvistaa, että komissio eh, sai hyvän alun, nopean alun. Investointipaketti ja monet eh, muut aloitteet ovat olleet vahvoja ja me parlamentissa haluamme tukea eteenpäin tätä prosessia. Tämän energisen jatkon tulisi pysyä käynnissä. Monet ovat tulkineet väärin parlamentin tammikuisen päätöksen komission työohjelman puutteelliseksi tukemiseksi. Usein tarvitaan enemmän valmisteluaikaa, joten ei tässä nyt ole kysymys siitä, että ei olisi kyetty täyttämään äh, meidän vaatimuksiamme. Tämä vuosi on täysi vuosi ja sen vuoksi kykenemme valmistelemaan te- sitä, mitä teemme. Valmisteluprosessi ei tietenkään kuitenkaan ole täydellinen. Nyt ne neuvottelut, joita me täällä parlamentissa käymme, meidän täytyy keskustella kaikista niistä asioista, joita on tehty tämän viimeisen puolen vuoden aikana, kaikista niistä kompromisseista, mitä valmistelemme tulevalle loppuvuodelle. Tämä on hieman ehkäpä liian tiukkaa, eli tämä tarkoittaa sitä, että me emme voi tehdä samanlaisia kompromisseja. Parlamentilla on kuitenkin hyvin paljon toimavaltuuksia, mutta ei kuitenkaan aloiteoikeutta. Meillä on väline, jota meidän tulee käyttää jotta saamme ajatuksia komission suuntaan. Ja odotamme, että komissio niitä toteuttaa. Olen iloinen, että varapuheenjohtaja sanoi, että me haluamme tehokasta lainsäädäntöä, me haluamme poistaa byrokratiaa ja byrokraattista taakkaa. Ja sen lisäksi EUn lainsäädännön täytäntöönpanoa tehotetaan. Me emme aina tiedä, mitä kaikkea lainsäädäntöä on jo täytäntöön ja jos joku on laatinut mietinnön tai, tai lainsäädäntöehdotuksen, meidän täytyisi parlamentissakin tarkastella hieman enemmän, voimmeko tehdä enemmän täytäntöönpanon suhteen. Ja komissio on myös toimittava näin, siksi me tuemme parempaa lainsäädäntöä ja parempaa lainsäädäntöohjelmaa. On tärkeää myös, että lainsäädäntö eh, ja täytäntöönpano ja delegoidut säädökset eh, ovat Lissabonin sopimuksen mukaisia. Me olemme nähneet, että neuvosto on vastustanut, että komission pitäisi auttaa parlamenttia saamaan täydet oikeudet tässä Muussa tapauksessa me olemme jatkuvassa toimielinten välisessä taistelussa tällä alueella. Tämä pitäisi ratkaista. Minusta on mahdotonta, että asiassa ei ole päästy eteenpäin. Ikävä kyllä komissio veti takaisin tämän lainsäädäntöehdotuksensa. Me toivomme parempaa. Me toivomme, että paremman lainsäädäntöpaketin puitteissa voitaisiin tehdä enemmän. Työpaikat ovat äh, kaikkein tärkein asia meille ja sen lisäksi täytyy parantaa äh, työvoiman liikkuvuutta ja nuorison tilannetta. Digitaalinen agenda on myös tärkeä, jolla kyetään luomaan työpaikkoja ja parantamaan äh, EUn kansalaisten pätevyyttä, paremmat pääsyt digitaalisiin palveluihin – ja EMUn seuraava kehitysaskel pitäisi perustua olemassa olevaan tuupäkkiin ja sixpackiin. Ja me vastustamme näiden päävälineiden tarkistusta. Me haluamme, että ne täytäntöön pannaan täysin ja että niitä noudatetaan. Verotuspolitiikka, joka on suuri osa jäsenvaltioiden rakenneuudistusta, siinä me haluaisimme nähdä myös kehitystä. Sen lisäksi verotus, verotuksen painopistettä pitäisi siirtää työn verottamista muualle. EU myös taistelee veropetoksia vastaan ja sit myös EUn budjetin täytäntöönpanon ja, ja toiminta täytyy olla tehokkaampaa. Me haluaisimme siis, että parlamentti saa sanansa sanottavaksi näissä asioissa ja siihen me olemme laatineet päätöslauselmaehdotuksemme ja toivon mukaan monet voivat tätä tukea. Für die sozialdemokratische Fraktion. Sosiaalidemokraattinen ryhmä Guerreiro Salon. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvä varapuheenjohtaja komissiosta. Tässä on meillä kahdenkertainen harjoitus. Ensinnäkin olisi jollakin tavalla tarkasteltava, mitä on tapahtunut komission päässä sen jälkeen, kun on komissio äh, alkuperäisen ohjelmassa esitteli. Ja tämän jälkeen olisi vähän harkittava, minkälaisia mahdollisuuksia Euroopan parlamentilla on toimia äh, komission poliittisen toiminnan suunnan osalta Tämä on osa toimielinten välistä sopimusta, mutta tämä menee vielä pidemmälle ottaen huomioon mm, poliittinen merkitys. Kyllä parlamentti pitää olla unionin poliittisten asioiden vetäjä ja johtaja. Kun nyt koitetaan katsoa, mitä on tapahtunut komission toiminnan ensimmäisen osan osalta, niin minä kyllä suhtaudun hyvin myönteisesti tähän, tähän tilanteeseen esirohjelmaa ja sen käyttöönotto ja, ja kasvu ohjelma ovat mahdollistaneet sen, että Euroopan talouspolitiikka on voitu uudelleen suunnata niihin asioihin, joita meidän on ratkaistava talouskriisin osalta on saatava siis aikaan kasvua ja työpaikkoja. Mutta komissio on myös tämän lisäksi tehnyt varsin merkittävän ehdotuksen veropolitiikan alalla ja myös hyvin merkittävä toiminta maahanmuuttokysymyksissä on ehdotettu. Komissio on myös esittänyt kunnianhimoisia kannanottoja energiapolitiikan alalla ja muilla talouteen liittyvillä aloilla. Haluaisin todeta, että avoimuutta on selkeästi ollut komission toiminnassa nähtävissä ja tämä on hyvin myönteinen asia. Kun ajatellaan vuotta 2016, meidän ryhmällämme on selkeästi tunnistetut prioriteetit sosiaalisella alalla, maahanmuuttokysymyksissä, verokysymyksissä ja demokratian alla on tästä eteenpäin. Sosiaalikysymyksissä haluamme, että kaikissa unionin politiikoissa otetaan huomioon horisontaalisesti sosiaaliset kysymykset. Tiedän, että varapuheenjohtaja usein sanoo, että meidän on konkretisoitava eikä riitä, että sanotaan vain, että kannatamme sosiaalipolitiikkaa. Uskon, että voimme tehdä yhteistyötä niin, että saamme konkretiaa sen, sen, siihen, että missä näkökohdissa esimerkiksi köyhyyden torjunnassa ja syrjintymisen torjunnassa voidaan toimia kollektiivisesti. Aivan kuten varapuheenjohtaja juuri sanoi, kun ajatellaan työntekijöiden liikkuvuutta koskevaa lainsäädäntöä ja työntekijöiden oikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, tätä on työstettävä. Komissio esitti, että tulee ehdottamaan talous- ja rahaliittoa koskevaa pakettia. Haluamme, että myös siellä sosiaaliset ulottuvuudet olisivat aivan perustava laatua. Ei ainoastaan puheenjohtajien kertomuksessa, vaan kaiken kaikkiaan komission toiminnassa tällä alalla. Sitten veropolitiikasta, talouspolitiikasta, tästä voitaisiin todeta kaksi asiaa. Haluamme, että verot maksetaan siellä, missä voitotkin kertyvät. Ja haluamme, että meillä olisi yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja. Maahanmuuttoasioissa todella toivoisin, että komissio pitää, pysyy tiukkana tässä asiassa ja pyytää jäsenvaltioita noudattamaan solidaarisesti näitä äh, vaatimuksia, jotka liittyvät humanitaaristen kriisien taakanjakoon, mutta myös pitkällä aikavälillä, että komissio tekisi ehdotuksia, jotta voitaisiin kunnolla organisoida laillinen maahanmuutto Euroopan unionissa ja voitaisiin solidarisoida tavalla käsitellä turvapaikkakysymyksiä. Demokratian osalta vielä lopuksi haluaisin todeta, että ryhmäni haluaa, että komissio tekee ehdotuksen, jossa on mukana objektiiviset indikaattorit ja pakollinen mekanismi, jonka kautta vastataan perusoikeuksien rikkomisongelmista, jotka on kuitenkin perussopimuksessa vahvistettu. Joten pitkälti olemme samoilla linjoilla ja toivomme, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä komission kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja ECR-ryhmän nimissä Wiki Ford, kaksi minuuttia. Las. Kiitos. Viime vuonna juuri tässä salissa minä varoitin ennennäkemättömistä haasteista taloudellemme, resursseillemme ja turvallisuudellemme. Ja nyt tilanne ei ole ollenkaan parempi Euroopassa. Itse asiassa monissa maissa tilanne on vielä huonompi. Euroopan pitää muuttua ja tämä jatkuva tie poliittista unionia kohti ei ole ratkaisu. Minun ryhmäni ei tue tätä. Minun kotimaassani oli syvä taloudellinen kriisi kuusi vuotta sitten, mutta nyt työpaikkoja on enemmän kuin koskaan ja kotimaassani on Länsi-Euroopan parhaiten kasvava talous. Tämä on pitkän aikavälin suunnittelun tulosta. EU:ssa e Kilpailukyky luo työpaikkoja ja kasvua. Tässä päätöslauselmassa on hyödyllisiä ehdotuksia tästä. EU ei pitäisi tehtäillä uusia lakeja huomioimatta vaikutuksia esimerkiksi pieniin yrityksiin, ja uusi komissio onkin vähentänyt lainsäädäntöehdotuksia ja on luvannut vähentää yritysten hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa. Tämä päätöslausuma tukee kaikkea tätä. Olen myös sanonut, että EU-lainsäädännön pitäisi arvioida siltä perusteella, että eikö se elämästä helpompaa vai vaikeampaa yritykselle. Ja päätöslauselma tukee juuri tätä. Sukupolvi sitten me loimme sisämarkkinat ja halusimme edistää kauppaa. Nyt meidän pitää luoda tuoda tämä kaikki digitaaliaikakauteen. Meidän pitää tukea digitaalista vallankumousta. Meidän pitää myös lisätä ulkoista kauppaa. Allekirjoittakaamme sopimus Kanadan kanssa ja me neuvotteluita USAn kanssa. Me tarvitsemme lisäksi investointeja, jotka perustuvat yksityisiin varoihin, sillä valtion velka, valtion varakriisi on vielä syvempi kuin aikaisemmin. Meidän pitää hoitaa Kreikan tilanne ja muistaa, että kaikki valtion velka ei ole samanlaista. Rakenteelliset uudistukset ovat keskeisellä asemalla. tässä parlamentissa enemmistöt ovat pienen, pienen, pienen tuen varassa mm, ja minun ryhmäni haluaa tukea teitä, kun haluatte laittaa kilpailukyvyn etusijalle. Me teemme yhteistyötä kaikkien kanssa, jotka ovat samaa mieltä tästä. Ja liberaaliryhmä nimissä kolme minuuttia, Sofi Netfeld. Um. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Varmaankin äh, tiedätte, kun hy- hymyilette, että parlamentin päätöslausuma alkaa sillä, että haluamme keskittyä isoihin aiheisiin ja sitten tarvitsemme 29 sivua, joissa kerromme, mitä asiakokonaisuudet oikein ovatkaan. Olen oikein tyytyväinen Euroopan komission pyrkimyksistä, joita tämän, tämän talon enemmistö tukee, jonka mukaan byrokratiaa vähennetään. Minun mielestäni se on aina missä tahansa hyvä idea, mutta ei sen pitäisi olla tarkoitus itsessään. Suoraan sanottuna byrokratian vähentäminen, vaikka se onkin tärkeää, niin se ei ole vastaus tämän päivän suuriin haasteisiin. Se ei ole vastaus turvapaikanhakijoiden kriisiin eikä euroalueen kriisiin, eikä se myöskään ole vastaus siihen, kuinka Schengenin aloitta puretaan, eikä se ole myöskään vastaus herra Putinille. Kyllä byrokratia on vähennettävä, mutta se ei vielä riitä. Meidän on pidettävä mielessä se, että se mitä täällä tänään teemme, kyskee, koskee sitä, että luemme sellaisen Euroopan unionin, jossa tulevat sukupolvet tulevat etä, elämään. Kyseessä emme ole ainoastaan me ja meidän pienet erimielisyytemme ja yhtenäisyytemme, vaan kyseessä ovat tulevat sukupuolet. Paremmasta lainsäädännöstä yksi huomio. Minun käsittääkseni tässä on kyse enemmän prosessista kuin tuloksista. Tulokset riippuvat poliittisista valinnoista. Prosessissa, prosessissa tässä on paljon parantamisen varaa ja komissio voi tehdä tässä paljon. Esimerkiksi ottamalla käyttöön todellisen avoimuuden kulttuurin ja asiakirjojen saatavuuden. Vaikka täällä on paljon hyviä sanoja, niin minun mielestäni kolmessa toimielimessä mukaan lukien Euroopan parlamentti edelleen on hyvin konservatiivinen toimintatapa, kun ajatellaan asiakirjojen saatavuutta ja avoimuutta. Sitten toinen asia, joka on pienempi juttu, joka ei ole päätöslauselmasta, mutta varmaan puhun kaikkien puolesta, kun sanon, että olisi hyvä, että saadaan kunnon vakavasti otettavia ras- vastauksia parlamentin kirjallisiin kysymyksiin, eikä näitä tekovastauksia, mitä me yleensä saamme. Olisi myös vastattava parlamentin lainsäädännöllisen ehdotuksiin. Te komissio sen itse sanoitte, käsittääkseni, että pyritte tähän on aika huvittavaa, että kansalaisaloite, joka edellyttää miljoona allekirjoitusta, velvoittaa komission vastaamaan, mutta tämä Euroopan parlamentti, jonka on valinnut 170 miljoonaa äänestäjää äänestysuurnilla viime vuonna, niin tämän parlamentin kysymykset voidaan ohittaa. Edelleen komission pitäisi, ja se voi tehdä paljon enemmän tarkastelun ja oudella tarkastelun ja arvioinnin osalta näistä isoista aihealueista. Puhumme euroalueen parantamisesta. Se ei koske vain Kreikkaa, vaan euroalueen hallintoa. Meidän on mentävät paljon pidemmälle kuin viiden puheenjohtajan ehdotukset. Komission pitäisi pysyä yhtenä rintamana Euroopan parlamentin kanssa, jotta voidaan välttää se, että Schengenin alue rappautuu ja vapaa liikkuvuus murtuu. Sitten vielä lopuksi puhemies, tämä talo on edellyttänyt esittänyt artiklan kaksi täytäntöpanoa. Se koskee äh, oikeusvaltioperiaatteita. Tämä talo tekee ehdotuksia ja toivon, että komissio tekee samoin. Kiitoksia. Äh, Kiitos. Seuraavaksi GUE-ryhmän nimistä kaksi minuuttia Kristina Zuber.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 só resiste a esta lógica básica quem entende que a política não existe para servir as pessoas mas outros interesses. nas propostas que apresentamos damos a oportunidade a todos os membros deste parlamento de clarificarem de que lado estão. Kiitos. Seuraavaksi vihreiden nimissä kaksi minuuttia Bas Eichhout. Kiitos puhemies ja kiitos komissiolle tästä johdannosta. Luulenpa, että yhdestä asiasta voimme olla tässä parlamentissa kaikki samaa mieltä, nimittäin Euroopan pitäisi käsitellä isosti isot aiheet ja pienesti pienet aiheet. Mutta mitä sitten, mitkä aihealueet ovat tärkeitä eli isoja? No se on tietysti poliittisen keskustelun aihe, se on poliittinen päätös. Ei pitäisi piiloutua vaikutusten arvioinnin tai arviointilautakuntien taakse. Tämän pitäisi olla avointa poliittista keskustelua siitä, mitkä aiheet ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä ja missä EU on etusijalla. Ja tässä kohdassa kritisoidaan juuri EUta paljon siitä, miten se toimii, mutta johtuuko se siitä, että sääntöjä tulee paljon Brysselistä vai johtuuko se Kreikan tilanteesta? Johtuuko se työttömyyden kasvusta Euroopassa vai, ja, tai esimerkiksi epätasa-arvoisuuden, eriarvoisuuden kasvamisesta EU:ssa. Mielestäni kyse on tästä myöhemmin toisesta vaihtoehdosta. Euro, EUsta pitäisi tulla kestävä ja sosiaalinen, ja se on sitä ydintä, se on se suurin haaste EUlle, ja tämän suhteen meidän pitäisi aina olla yhtenäisiä. Herra Timmermans sanoi, että pitäisi päästä yli siitä myytistä, että tämä komissio ei ole edistyksellinen ja kunnianhimoinen lainsäädännön suhteen. No minun täytyy kyllä sanoa, että me tarvitsemme vielä todisteita tästä. Yksi tärkeimmistä hetkistä tämän suhteen on, kun teette tämän niin, sanotun, niin sanotusti kunnianhimoisemman ehdotuksen kiertotaloudesta. Me todella aiomme katsoa tarkkaan, onko ehdotus todella kunnianhimoisempi. Ja sanoitte, että no, haluatte todistaa meidän olleen väärässä. No, se olisi tietysti hienoa, mutta tämä todistus pitää vielä nähdä sama kokee maahanmuuttoa. muuttoa nämä ensimmäiset uuden sijoittamissuunnitelmat ovat hyviä, mutta me tiedämme kaikki, että tämä on vain alkua isolle keskustelulle. Ja komission pitäisi ehdottaa esimerkiksi työperäiselle maahanmuutolle laillisia reittejä. Sama pätee verotukseen. Verotuspaketti ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. Siihen pitäisi liittyä paljon avo- enemmän avoimuutta maakohtaisessa raportoinnissa. Sama pätee myös emuun, jonka pitää olla demokraattisempi ja sosiaalisempi. Kaikkia, kaikki näihin haasteisiin on puutettava ja meidän on loppujen lopuksi tehtävä yhteistyötä, joten odotan innolla yhteistyötä toimielinten välisen sopimuksen suhteen, mutta käymme tähän tasa-arvoisina ja niin, että kaikki toimielimet ovat todellakin samalla korkeudella. Kiitos. Seuraavaksi EFTT-ryhmän puolesta David Borelli. Kiitoksia puhemies. Tietenkin sen jälkeen, mitä näillä viik- näinä viikkoina on tapahtunut, erityisesti mitä tapahtui viime sunnuntaina Kreikassa, ei voida enää katsoa mitään Euroopan unionin toimielimen ohjelmaa samoin silloin kuin aikaisemmin. Se, mitä sunnuntaina tapahtui, on tärkeää ja meidän on otettava sitä oppia kaikkien. Saimme Atenalta merkin, joka ei ollut vain tekninen, joka rajoittuisi tähän tiettyyn asiaan, vaan se on poliittinen viesti. Euroopan toimielimissä Euroopan parlamentti kansalaisten edustajana on tärkeimmässä asemassa. Sen on ymmärrettävä, mitä poliittista merkitystä tällä on ollut. Haluaisin pyytää, että, komis- että Junckerin komissio laatisi sellainen työohjelman, jossa ymmärretään viime viikon tapahtumat, että komissio todella osoittaa olevansa elin, jolla on poliittista aloiteoikeutta ja josta on konkreettista hyötyä unionin kansalle erityisesti niille, jotka ovat kaikkein heikommassa asemassa. Esimerkiksi niin, että Junckerin suunnitelma suunnattaisiin uudelleen kriteereiden mukaan, jossa huomioidaan suurimmissa vaikeuksissa olevat maantieteelliset alueet. Hallitusten vastuuksien lisäksi meidän Euroopan parlamentissa meidän pitää ajatella erityisesti näitä eri kansakuntia. Komissiolla on poliittisen aloitte, aloitevallan ohjat käsissään. Minun, meidän mielestämme toimien olisi keskityttävä erityisesti korkean työttömyyteen ja heikkoon kasvuun, korkean julkisen velan tasoon ja liiallisen byrokratiaan ja luototusjärjestelmään, jossa ei huomioida kotitalouksien yritysten tarpeita, hyvin lyhytnäköinen ja tehoton maahanmuuttopolitiikka ja ilmastonmuutoksen torjunta. On myös horisontaalisia vaikeuksia, kuten korruptio, veronkierto ja, järjestäytynyt rikollisuus. Nämä kaikki edellyttävät tiukempaa toimintaa yhteisön tasalla. Euroopan toimieliminä emme voi sallia sitä, että kansalaiset menettävät meihin enemmän luottamusta. Komissio omalla työohjelmallaan voi tehdä paljon, jotta saataisiin takaisin luottamusta äänestäjiltämme. Osoitetaan, että osaamme tehdä, osaamme tehdä työmme kunnalla erityisesti niin, että olemme tietoisia tilanteesta. Kiitos. Kiitokset kollega Borelli myös siitä, että piditte esikuvallisesti kiinni puheajastanne. Sitten eh, kaksi minuuttia. Eh, Fontaran, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Tässä keskustelussa on jo paljon sanottu. Minulla on nyt äh, sellainen vaikutelma, että olemme oikeastaan samassa tilanteessa kuin aikaisemmin, eli pahemmassakin. Ongelma on se, että pitäisi ymmärtää, mitä komissio haluaa tehdä oman tulevaisuutensa ja Euroopan tulevaisuuden kannalta, tämän Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. En oikein ymmärrä, ymmärrä käsittääkö komissio, että, että kuilut vain kasvavat, eikä tässä ihan pienellä tempuilla pärjätä, vaan tarvitaan kokonaista perusteellista uudelleen pohtimista ja on katsottava uudelleen tiettyjä perussopimuksia sen sijaan, että ne tuovat hyvinvointia ihmiselle, niin kuin muutama vuosikymmen sanoin, ne johtavatkin kansojen katastrofin. On totta, että sunnuntain Kreikan tapaus oli poliittinen viesti. Todella pyydyn ja rukoilen, että muuttakaa tätä politiikkaa koskaan enemmän. Junckerin suunnitelma, josta viime vuonna ilmoitettu, ei vaikuta olevan riittävä tällä hetkellä. Teidän on saattava ihmiset ymmärtämään, mitkä ovat teidän todelliset prioriteettinne, ehkä ne, joista ei suoraan puhuta. Meillä on tärkeitä pk-yritykset, perinteet, identiteettimme. Eurooppa on eh, vahva mielestämme, koska se on monipuolinen. Tarvitaan poliittista toimintaa, jossa ei katsottaisi vain monikansallisia yrityksiä ja pankkeja ja homologoida kaikkea niin, että loppujen lopuksi meillä on tuloksena pelkkiä numeroita. Me emme hyväksy tätä ja kansat tulevat nousemaan tätä vastaan. Esimerkiksi Made in-direktiivi on käytännössä lukkotilanteessa sitten TTIPin kanssa taas mennään eteenpäin. Ja kuten tiedämme, varmaankin siitä tulee olemaan hyötyä joillekin monikärsillisille yrityksille, mutta ei varmaankaan pk-yrityksillä ainakaan tällä hetkellä siltä ei vaikuta katsokaapa myös muuta maailmaa, kuinka, kuinka muualta maailmasta katsotaan Eurooppa. En ymmärrä, miksei tehdä mitään kristittyjen veljemme puolesta, joita vainotaan. Täällä puhutaan islamofobiasta, mutta ei kristittyfobiasta. ISISistä, isla, islamista valtiosta Euroopan pitäisi toimia päätäväisesti tämän tulevien vuosien vaaran osalta. So, bereits erhoben hat sich die ja siellä on jo Kristina Morva noussut seisomaan. Hän saa ryhmän puheenjohtajana minuutin. Eh, Puhemies, Euroopan komission uusi työohjelma sanoo hyvin selkeästi, että se tukee kaikkia maahanmuuton laillisia muotoja ja käyttää tiukkoja toimenpiteitä laitonta maahanmuuttoa vastaan. Ja tämä on siteeraus. Komission jäsen, voisitteko te kertoa ja selittää Euroopan kansalaisille, mitä on laillinen maahanmuutto ja mitä laiton maahanmuutto? Me tiedämme, että eh, laillista voi olla esimerkiksi se, että joku pyytää pakolaisen statusta, koska hän pakenee sotaa omasta kotimaastaan. Mutta miksi tällainen henkilö heittäisi passinsa ja henkilökorttinsa ja paperinsa pois Serbian ja Unkarin rajalla. Miksi hän ei sano, minä tulen Syyriasta, pakenen sotaa, voisitteko te antaa minulle pakolaistatuksen? Tässä ovat minun asiakirjani. Ja muut, jos he pakenevat sodan jaloista, miten nämä ihmiset, isät, voivat jättää naispuoliset sukulaisensa kotiin, vaimot ja lapset ja niin edelleen. Voitteko te vastata tähän? Damit ist äh, die Runde. Näin äh, poliittisten ryhmien äh, puhujat ja sitoutumattomat ovat puhuneet. Nyt annan komission jäsenelle puheenvuoron. Ähm, Kiitos puhemies. Haluaisin vastata moniin kommentteihin, joita täällä on esitetty. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että laaja tukea on tiiviille yhteistyölle komission työohjelman suhteen. Työohjelman tulee olla kohdennettu ja tietysti se valitsee poliittiset prioriteetit keskustelun jälkeen. Poliittisista prioriteetista tietysti keskustellaan ja niitä varten haetaan enemmistöä. Samalla näen, että tämä parlamentti on halukas, aivan samalla tavalla kuin neuvosto ja komissio ovat halukkaita saamaan aikaisesti toimielinten välisen sopimuksen toivottavasti ennen tämän vuoden loppua sopimuksen, joka koskee parempaa lainsäädäntöä. Parempi lainsäädäntö ei tietenkään ole vastaus kaikkiin ongelmiimme. Se ei esimerkiksi ratkaise Kreikan kriisiä, eikä se ole vastaus, vastaus Putinin toimintaan. Olen samaa mieltä tästä, mutta parempi lainsäädäntö on yksi tapa yrittää vastata valtavaan määrään PK-yritysten palautetta, jotka sanovat aina kun käyn jäsenvaltioissa, PK-yritykset pyytävät aina minua vähentämään byrokratiaa ja luomaan selkeyttä. PK-yritykset pyytävät selkeää lainsäädäntöä, ei sellaista lainsäädäntöä, jonka kohdalla sitten jäsenvaltiot voivat harjoittaa ylisääntelyä miten paljon tahansa. nämä asiat ovat tärkeitä pk-yrityksille, joten ne ovat tärkeitä myös työpaikoille ja kasvulle. Ja totta kai tämä ei ole mikään mullistava hanke. Ei, tämä ei muuta EUn luonnetta, mutta se, sillä, se tuottaa tulosta Sadat tuhannet ihmiset tekevät päivittäin va- äh, kovasti töitä ansaitakseen elantonsa itselleen ja perheelleen, ja, joten meidän tekemään lainsäädäntö on tärkeä. Se on tärkeä sadoille miljoonille eurooppalaisille, vaikka he eivät tietäisikään että tämä on tärkeää heille. Se silti on tärkeää, sillä heidän nämä tulokset vaikuttavat kansalaisiin. Haluaisin olla aivan sanoinen vaikutusten arvioinneista ja paremmasta valvonnasta. Ei tällä ole tarkoitus ottaa politiikolta valtaa pois. Ei, vaan tämä johtaa siihen, että poliitikot ovat parempi, saavat parempaa tietoa, parempi valvonta – Paremmat vaikutusten arvioinnit tarkoittavat sitä, että kun poliitikot haluavat päättää asioista, he saavat parempi tietoja käyttöönsä. Ja herra Eckhout, älkää kääntäkö tätä asian päälaelleen. päälaelleen. Älkää vähätelkö vaikutusten arviointeja ja valvontaa. silloin käännätte päinvastoin tämän minua vastaan käyttämänne argumentin, argumenttinne me emme halua ottaa valtaa pois poliitikoilta tällaisella, tällaisella valvonnalla. Ei vaan haluamme parempia tietoja poliitikoille ja me näemme jäsenvaltioissa, että valvonta ja analyysit johtavat johtopäätöksiin. Asiantuntijat voivat sanoa, että nämä toimet saattaisivat olla kalliimpia näistä ja näistä syistä, mutta silti parlamentit päättävät sanotaan, että kustannukset ovat perusteltuja suurempien poliittisten tavoitteiden takia. Ihmiset on tietävä, mistä päätetään. Ja, ja minä tietysti ajan enemmän avoimuutta. E, yksi syistä, joiden takia me tarvitsemme lisää avoimuutta, on se, että meidän pitää osoittaa asiakkaillemme lainsäädännön asiakkaillemme niin sanotusti missä, missä kohdissa komissio ja parlamentti ovat vastuussa ja mistä, mistä, mistä asioista jäsenvaltiot ovat vastuussa, sillä jäsenvaltiot ylisääntelevät edelleen ja jäsenvaltioilla on tietysti oikeus luoda vielä yksityiskohtaisempaa lainsäädäntöä, mutta sitten siitä ei pidä syyttää Eurooppaa, eli pitää olla avoin. Nämä ehdotukset, joista keskustelemme toimivälisten välisen sopimuksen yhteydessä, auttavat tässä. ja Toivottavasti tämä on selvä myös herra Sayerille. Delegoidut säädökset ja täytäntöpanosäädökset, niiden suhteen toivottavasti saamme sopimuksen, joka luo avoimuutta komission puolella. Kaikki delegoiduiden sääntöjen luonnokset tulevat netissä julkaistuksi, jotta kaikki näkevät, mitä me ehdotamme. säädösten kohdalla tämä on vaikeampaa silloin, jos esimerkiksi muutetaan tietyn tuotteen hintaa, niin sitä ei voi laittaa julkisen keskustelun kohteeksi. Kaikki ymmärtävät tämän, mutta me yritämme mahdollisimman paljon primaarilainsäädäntöä ja johdettua lainsäädäntöä tehdä julkiseksi niin, että kaikki tietävät, mitä me teemme Toivottavasti näin voimme tällaisen oliiviöljypullo skandaalin tai katastrofin vastaisuudessa välttää. Maahanmuutto on yksi tärkeistä aiheista ja olen varma, että huomenna kun keskustellaan Euroopan neuvoston tuloksista, puheenjohtaja Juncker palaa asiaan, mutta komissio pitäytyy ehdotuksissaan. Me uskomme, että olemme oikealla tiellä näiden ehdotusten suhteen. Jos kysytte minulta, mikä on ero laittoman ja laillisen maahanmuuton välillä, niin totta kai sellainen henkilö, joka väärinkäyttää tai hyväksikäyttää turvapaikkajärjestelmää paremman elämän toivossa, eh, sellainen on tietysti laittoma, kuuluu laittoman maahanmuuton piiriin, piiriin ja eh, to, pakolaiset taas eh, joutuvat pakenemaan henkensä uhalla. Jos me löydämme ihmisiä, jotka, jotka ö, väärinkäyttävät turvapaikkajärjestelmää, niin silloin heidät pitää palata lähtömaahan. Jos tarvitaan, jos halutaan uskottavaa politiikkaa, niin meidän pitää taata, että sääntöjä noudatetaan ne ihmiset, jotka ansaitsevat turvapaikan, heidän pitää saada turvapaikka. Niiden ihmisten, jotka eivät ansaitse turvapaikkaa, pitää lähettää takaisin lähtömaihinsa ja meillä on sopimuksia tämän suhteen. Mutta me tarvitsemme myös, ja tässä on kyse väestörakenteesta, me tarvitsemme myös mahdollisuuksia perinteisen laillisen maahanmuuton mahdollistamiseksi. Ihmisillä pitää olla mahdollisuuksia hakea viisumia kotimaassaan ja tulla töihin EU-hun, eikä heidän pitäisi olla ihmissalakuljettajien armolla vaarassa hukkua välimerellä. EU tarvitsee tällaisia ihmisiä ja heille pitäisi antaa mahdollisuuksia hakea töihin Euroopan. Eli laillinen maahanmuutto on myös yksi osa ratkaisua. Hyvä puhemies, haluaisin lopettaa sanomalla, että tärkeää minulle on tässä, että meidän kaksi elintämme tekevät tiivistä yhteistyötä. Meidän pitäisi tehdä, tuottaa parempia tuloksia kansalaisillemme. Joskus Kyse on mullistavista tuloksista, mutta useimmin kyse on pienistä tuloksista ja suuri määrä tällaisia pieniä tuloksia luo enemmän työpaikkoja, se luo kasvua, se luo parempaa sosiaaliturvaa sadoille, sadoille tuhansille eurooppalaisille, jotka ovat edelleen työttöminä. Ja tämä on tavoite, jonka eteen on hyvä taistella. Vielen Dank, ähm, Herr Kiitos äh, varapuheenjohtaja Timmermans. Keskustelun lopuksi on esitetty seitsemän päätöslauselmaehdotusta. Tämä keskustelu